Kiitoksia hyvät kollegat. Kiitän kaikkia kollegia Ekonista, työllisyys- ja ITRE-valiokunnasta, myös liikennevaliokunnasta, aluepoliittisesta valiokunnasta. Kiitän teitä, vara-puheenjohtaja ehdokas, teidän vastauksistanne. Nyt on sitten viimeisen lausunnon vuoro ehdokkaaltamme. Pyydän, olkaa hyvä, herra Katainen. Dear colleagues, thank you very much for... Kollegat, kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on ollut tilaisuus käsitellä ajatuksia investoinnista, kasvusta ja työpaikkojen luomisesta ja miltä tämä paketin oikein pitäisi näyttää. Jos minut vahvistetaan virkaani, niin haluaisin jatkossakin keskustella painopistealueista kaikkien teidän kanssa, teidän valiokuntienne kanssa. Minkälaisista pain, mitä painopisteitä pitäisi olla, kun puhutaan investointiohjelmasta ja miten te näkisitte, että hetkistä budjettia voitaisiin käyttää paremmin ja minkälaisia rahoitusvälineitä haluaisitte myös tässä käyttää? Jos tulen tähän tehtävään, tarvitsen teiltä apua, kun viedään läpi lainsäädäntöaloitteita, erityisesti mitä tulee sisämarkkinoihin liittyviin kysymyksiin. On monia kysymyksiä, joita jäsenvaltiot ovat vastustaneet vuosien ajan, mutta minä olen varma, että nyt on aika valmis kunnianhimoisimmille ponnisteluille kunnian parempien sisämarkkinoiden puolesta, jotta annettaisiin siis mahdollisuuksia PK-yrityksille – tarjota palveluitaan ja tuotteitaan helpommin. Niin kuin minä jo sanoin ihan muutama minuutti sitten, minä haluaisin keskittyä työssäni todellisiin investointeihin ja todelliseen yhteistyöhön – poliittisessa elämässä, vaikkakaan enää nyt ole poliitikko, mutta olin ennen, nyt olen virkamies poliittisessa elämässä johtuen arvoja näkemyseruista on, syntyy joskus tällaisia ristiriitaisia tilanteita, mutta senkin olen aikaisemmin oppinut, että ihmiset eivät pidä siitä, kun poliitikot taistelevat, tappelevat. Ainakin tällaista palautetta minä sain pääministerinä ja valtiovarainministerinä, miksi te, te keskittyy kysymyksiin, jos te voitte sopia, sanottiin. Hyvä rouva, te otitte esille kysymyksen siitä, että luottamus, luottamusta tavallinen kansa ei tunne. Olen tästä ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Mitä sitten, jos alkaisimmekin luoda sellaista ilmapiiriä, tunnelmaa, jossa voimme sopia useammista asioista kuin olla eri mieltä. Ja käyttää tällaista mahdollisuutta edistääksemme kasvuja ja työllisyyttä. Olen varma, että pystyisimme tähän. Haluaisin kiittää jälleen kerran parlamentin jäseniä tästä hyvästä keskustelusta. Toivotan teille mukavaa viikonloppua jatkoa ja haluan kiittää myös tulkkeja. Olen aika nopea puhuja. Kiitän kovasti, että autoitte meitä. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajaa, sihteeristöä tästä tilaisuudesta. Kiitos kaikille. Thank you, Mr. Kiitos oikein paljon komission jäsen ehdokas teille. Luvallanne puheenjohtaja Kotieri saatte loppupuheenvuoron. Uh, Olisin vain muutamia sanoja käyttää varaa puheenjohtajaehdokas Kataista tästä mielenkiintoisesta kuulemisesta. Kiitän myöskin kaikkia jäseniä, talousvaliokunnan ja muidenkin valiokunnan jäseniä heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Nyt meidän täytyy keskustella tästä ja herra Hillin kuulemisesta. Nyt meillä on herra Hillin toinen kuuleminen tulossa. Jotain puheenjohtaja Maria Urskuukille. Minä haluaisin kiittää kaikkia kysymyksistä ja kiittäisin herra Kataista. Tässä kyllä oli tiukat tunnit, mutta kuulemisten on tarkoituskin olla tiukkoja. Ja näin varmasti saadaan parhaat tulokset myös. Kiitos oikein paljon siis tästä kuulemistilaisuudesta. Tämä ei ole varmaankaan viimeinen. Kiitos oikein paljon mulle puheenjohtajille ja teille kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Tärkeää tietoa. Kello 14.30 järjestetään Franz Timmermansin kuuleminen. Hän on ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla. Puheenjohtajakokous on avoin meille kaikille, joten meidän pitäisi olla siellä läsnä. Ja sitten koordinaattoreille kello puoli kahdelta ja sitten Ekon Emp Itre kello kuudelta – ja sitten meidän osaltamme vielä yksi kokous seitsemältä. Kiitos myös kaikille, jotka seurasivat tätä kokoussalin ulkopuolella. Kiitos oikein paljon.